Good afternoon. And, uh, Hyvää iltapäivää. Seuraava kohta esityslistalla. Komission julkilausuma lemmikkieläinten rekisteröintiin tarkoitettujen yhteensopivien järjestelmien käyttöönotto jäsenvaltioissa. Puheenvuoron saa komissaari Kretsu, olkaa hyvä.